on hyväksynyt esitystä, joka on teille lähetetty. Nyt ehdottaisin teille kuitenkin seuraavia muutoksia vielä tähän esityslistaan. On ehdotettu, että otettaisiin kaksi julkilausumaa komission varapuheenjohtajalta ja korkealta edustajalta. Nämä koskisivat tilannetta Israelissa ja Palestiinassa ja tilannetta eteläsuunnassa Nämä kaksi julkilausumaa siis siirrettäisiin keskiviikolta tiistai-iltapäivään. Ja lisäksi komission julkilausuma 2020 strategiasta ja sorun mietinnöstä siirrettäisiin tiistai-iltapäivältä keskiviikkoiltaan. Ne tulisivat siis ennen komission julkilausumaa, joka koskee pk-yritysten rahoitusta. Onko tähän huomioita? Ei ole, joten muutamme esityslistaa esityten mukaisesti. Herra Rybik. Minulla olisi pyyntö torstain äänestyksiin. Näyttää siltä, että niitä on kovin paljon. Olisiko hyvä, että äänestykset aloitettaisiin puoli tuntia aikaisemmin? No, kohta käsittelemme vielä torstain esityslistaa, joten voimme katsoa sitä sitten mutta otamme tämän huomioon. Herbert Roy katsoi tuolla jo hieman kulmiaan kurtistaen. Niin, liittyykö siihen tämä jotenkin talviaikaan siirtymiseen, että siirrämme nyt äänestystenkin ajankohtaan. EPP-ryhmä on pyytänyt komission varapuheenjohtajan korkean edustajan julkilauselmaa Georgiasta ja ennen kaikkea Rustavi 2 televisiokanavan tilanteesta. Tämä tulisi siis keskiviikkoiltapäivänä ja siihen liitettäisiin myös päätöslauselma. Nyt kollega Brook saa puheenvuoron tämän pyynnön perustelemiseksi. Herra, pre- herra puhemies, Hyvät kollegat, haluaisin pyytää teitä tekemään valtuuskunta, perustamaan valtuuskunnan tähän, tähän asiaan jo tällä viikolla, koska tämä päätös tästä hyvin kummallisen, hyvin kummallisen päätöksen jälkeen, jos tällainen täysistunto tai tällainen otettaisiin kantaa tähän jo nyt, me voimme ehkä vielä vaikuttaa siihen. Ei ole hyvä, että itäisen kumppanuuden piirissä maa, jonka kanssa meillä on assosiaatiosopimus, että tuolla sellainen viimeinen televisiokanava, joka ei ollut hallituksen kontrolloima, on nyt pistetty jumiin. Ja tämä näyttää kovin hankalalta tilanteelta, jos ajatellaan ihan mielipiteen vapauden periaatetta. Joten sen sijaan, että, tai tämähän on nyt marraskuussa esillä, mutta nyt otan esille sen, että kyse on todellakin päätöksen kiireellisyydestä. En ole koskaan aikaisemmin tällaista aikaistamista pyytänyt, mutta nyt sitä pyydän, koska asia on todella kiireellinen. Pyydän tukeanne. Kiitos edustaja Brock. Kuka haluaisi äänestää tämän pyynnön puolesta? Siis puolesta? Kukaan ei äänestä puolesta. Kuka äänestää tätä pyyntöä vastaan? Hautala, Heidi Hautala. Um, I would like to... Minä haluaisin verota kaikkiin, ettei tätä otettaisi tällä viikolla esityslistalla. Kuten juuri mainittiinkin, valtuuskunta viikon lopulla aikoo paikalle mennä ja se on ensimmäinen valtuuskunnan tapaaminen Georgian laisten kanssa. Olisi aika ikävä, jos nyt otettaisiin jotain kantaa tähän. Me saamme varmasti tilaisuuden keskustella kollegojen kanssa sekä hallituksen että opposition riveistä vierailun aikana. Toiseksi toteaisin, että edellisen hallituksen aikana tuli samanlainen tapaus esille, nimittäin että suljettiin Immediti-televisio hallituksen voimin, niin samat ihmiset eivät silloin reagoineet, jotka nyt haluavat päätöslauselmaa esittää. Kolmanneksi, koska itse olen Euronest parlamentin yleiskokouksen varapuheenjohtaja, minä olen huolestunut siitä, että me uskottavuuttamme haittaamme sillä, että omaksumme erilaisia mittatikkuja. Ei meillä ole varaa siihen, että kun niin vakava tilanne on muutenkin monessa itäisen kumppanuuden maassa. Dann lassen wir über den Antrag. Nyt siis äänestämme tästä esityksestä. Georgia ja ennen kaikkea Rustavi 2 televisiokanavan tilanne. Pyyntö siis kuuluu, että tämä laitettaisiin keskiviikon esityslistalle. Kuka äänestää puolesta? Kuka äänestää vastaan? Hylätty. No niin, eli tarkistetaan koneäänestyksenä. Koneäänestys. Ovatko kaikki äänestäneet? Ovatko kaikki kollegat äänestäneet? Äänestys päättyy. Hylätty. Eli esityslistaa ei muuteta näiltä osin. Hyvät naiset ja herrat, GUE-ryhmä on pyyntänyt, että otettaisiin esityslistalle komission varapuheenjohtajan korkea edustajan julkilausuma, joka koskisi 40, 40 päivää vihreän marssin tapahtumisesta Länsi-Saharassa. Tämä lisättäisiin keskiviikolle. Nyt Salches Calente saa perustella tämän pyynnön. Olkaa hyvä. Kiitos puhemies. 6. marraskuuta on kulunut 40 vuotta vihreästä marssista. 40 vuotta Marokko on Länsi-Saharaa miehittänyt. 73 artiklan mukaan peruskirjassa YKssa se on vapautettu siirtomavallasta. Aikaisemmin se oli espanjalaiset. Euroopan unioni pitäisi huomioida tämä konflikti ja vahvistaa, eikä vahvistaa vain satuskvuota, koska siellä YK on, suunnitelmatkin on lamaannutettu tuolla alueella. Jos Euroopan unioni haluaa puolustaa ihmisoikeuksia, kuten väittää tekemään, se on välttämätöntä tässä asiassakin ja nostetaan pöydälle. Siellä on 40 vuotta kymmenet tuhannet olleet kotikuntansa ulkopuolella. Samat ihmiset ovat nyt uhrina tulvien ja sateiden vuoksi Dingbuffin alueella. Nyt on kiireellisesti käsiteltävä tätä eikä lykättävä enää. Siksi toivon tukea täällä. Kiitos. Kiitos. Kuka haluaisi nyt tukea tätä pyyntöä? Herra Lamberts. Tässä kyse on tästä 40-vuotisjuhlapäivästä. Ei ole välttämättä se tämä syy, miksi käytän puheenvuoron. Tämä tapahtuu samaan aikaan kuin ensimmäinen minisessio Brysselissä. En tiedä, voisiko GUE pitää tämän keskustelun tuolloin minisessiossa Brysselissä. Tämä herra kollega Lambert, ein anderer Tämä on aivan toinen pyyntö, kollega Lambert, jonka te nyt esitetti. Te tuitte kyllä tämän käsittelyssä olevan pyynnön sisältöä, mutta ette itse pyyntöä. Kuka nyt haluaisi puhua täm, tätä pyyntöä vastaan? Herra Preda. Euh, monsieur euh- Kiitos puhemies. Ensinnäkin olen sitä mieltä, että tämä on vähän varhaista keskustella 6. marraskuuta vielä on lokakuun meneillään. Totta kai kaikilla kommunisteilla on varmasti syntymäpäiviä, juhlapäiviä. Ei tätä pidä nyt nopeuttaa kuitenkaan, enkä minä usko, että tämä on sellainen, jossa täällä voitaisiin keskustella. Varmaan Espanjassa kyllä keskustellaan, kuten muissakin maissa, mutta mielestäni ei siitä ole aihetta keskustella Euroopan parlamentissa. Ehkä Magre valtuuskunnassa on jotain puhetta ollut, mutta ensin sen kautta. Kiitos. Good. Ehkä voisin vielä kollega Lambertsille sanoa, että kun hän sanoi, että voisimme myös marraskuussa tätä käsitellä, voisin siis ehdottaa teille, että vedätte pyyntönne pois ja esitätte sen käsittelemistä marraskuussa, niin silloin me laittaisimme sen marraskuun istunnon esityslistalle. Olkaa hyvä. Voimme tukea Lambertin erotusta ja ottaa se marraskuisen ministuntoon. Okei. Okay. Hyvä on, näin siis toimimme. Nyt halusin pyytää, että rouva Zimmer pyytäisi sitä, että puheenjohtajakokous seuraavassa kokouksessaan käsittelee tätä asiaa ja sitten katsomme, mitä esityslistalle tulee tai sitten ei. Niin siis esityslistan luonnosta ei näiltä osin muuteta. Kollega Rybik pyysi, että äänestys aloitettaisiin 30-45 minuuttia aikaisemmin torstaina. Kuka puhuu tämän pyynnön puolesta. Emme siis äänestä vielä. On hienoa, että, että puolette tätä kaikki, äh, mutta haluaisin nyt kuitenkin kysyä, vastustaako joku tätä? Nyt haluaisin kysyä, että kuka haluaa aikaista äänestystä 30 tai 45 minuutilla puolesta? Vastaan. Tyhjää. ensimmäistä kertaa käsittääkseni täällä yksimielinen päätös tehtiin. Meine lieben Kolleginnen und Kollegen. Hyvät kollegat, haluaisin kuitenkin huomauttaa kahdesta asiasta. Äänestys kestää 30 tai 45 minuuttia ja me aiomme nyt sitä aikaistaa puolella tunnilla. Se taas sitten vähentää ryhmien pyhe, puheaikoja 30 minuutilla. Jos tulee valituksia lyhennetystä puheajasta, välitän ne edelleen kaikille, jotka ovat täällä äänestäneet tämän muutoksen puolesta. Näin siis esityslista on määritelty Herra Castaldo, seuraavaksi, olkaa hyvä. Kiitoksia. Minä haluaisin nyt korostaa yhtä asiaa. Usein torstai-aamuisin keskustelemme kiireellisistä, kuten tässäkin tapauksessa meillä on puolisen tuntia sitä varten. Olen samaa mieltä siitä, mitä herra Rybik totesi, mutta korostan sitä, että usein kiireellisiä ei oteta kovin vakavasti. Väkeä ei ole juurikaan paikalla, eikä riittävästi ole aikaakaan keskustella. eikä se olisi parempi lykätä nämä kaikki Brysselin miniistuntoon. Esitän tämän pyynnön ja toivottavasti puhemiehistön väki voisi tämän huomioida ja miettiä sitä. Edustaja Castaldo, ymmärrän kyllä pyyntönne, mutta valitettavasti minun on kyllä sanottava teille, että meillä ei ole ollenkaan torstaina kiireellisiä asioita esityslistalla. Kiireellisiä asioita ei siis ole ollenkaan. Keskustelut käydään aivan normaalisti Meillä on lokakuussa aina kaksi Strasbourgin täysistuntoa ja tällä kertaa ei ole kiireellisiä asioita, mutta voimme ottaa tämänkin seuraavalla kerralla huomioon. Ja muuten kyllä torstai-iltapäiväkin on ihan työpäivä. Sitten esityslistan seuraava kohta. Yhteiskeskustelun verotuksesta ensiksi puheenvuoronsa kollega Ferber. Hän puhuu pakollisesta automaattisesta tietojenvaihdosta verotuksen alalla. Sanna, bitte. Edustaja Sander kuitenkin ensiksi. Monsieur le Président, Haluaisin vastata tähän. Haluaisin vähän täsmennystä siitä, että siihen, että meillä ei ole aikaa ja siitä, että voidaan nyt siirtää näitä keskusteluja Brysselin mini-istuntoon. Emmekö voisi käyttää aikaa täysimääräisesti näissä Strasbourgin istunnoissa? Torstai-iltapäivä on myös työpäivä, joten käytetään todellakin torstai-iltapäivää hyväksi. Näinhän perussopimuksissakin lukee, ja sitten ei tarvitse aina lykätä näitä keskusteluja Brysseliin. Madame euh, la députée, Madame la députée, Hyvä edustaja, ehkä te ette kuunnelleet aivan tarkasti sitä, mitä sanoin. Ette tekään ilmeisesti kuuntele nytkään. Kollega Sander, minä puhun jo teille, vastaisin teille jo nyt, mutta te ette valitettavasti kuuntele. Juuri näinhän minä sanoinkin, että meillä on myös torstai-iltapäivä aivan normaalia työaikaa, eli olemme siis aivan samoilla linjoilla